Herr Präsident! Puhemies. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie... Hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleiksi. Seuraavaksi kuulemme Tsekin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Toivotan tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Mirek